Yhden minuutin puheenvuorot ja työjärjestyksen mukaan on viety päätökseen. Seuraavaksi meillä on kollega Rybikin mietintö. PK-yrityksistä kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet. Esittelijä neljä minuuttia. Ja kollega Rybik. Kollega Rybik. Arvo puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me näemme, että täysiistunnossa mielenkiinto PK-yrityksiin on suuri. Olen aina kovin iloinen siitä, että tämän sektorin voima tunnustetaan. Me tiedämme ennen kaikkea, että 85 prosenttia Euroopan uusista työpaikoista syntyy yrityksistä, jotka eivät ole vanhempia kuin viisi vuotta. Ei tämä liity yrittäjän elinikään, vaan siis yrityksen elinikään. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että huolehdimme siitä, että syntyy uusia yrityksiä ja että tämä koko yrittäjyyden kulttuuria äh, painotettaisiin koulutuksessa ja jatkokoulutuksessa, koska yrittäjäksi ei synny yön ylitse, vaan että se alkaa jo lasten tarhasta ja monet Euroopan ihmiset haluavat olla itsenäisiä ja tehdä omat päätöksensä ja sen vuoksi minusta on tärkeää nähdä, että äh, tässä on hyvin tärkeää äh, potentiaalia myös naisille, nuorille ja maahanmuuttajille. Teollisuuspolitiikassa on ennen kaikkea kysymys kilpailukyvyn vahvistamisesta – ja komissio on tässä tehnyt hyvän aloitteen. Ikävä kyllä, Euroopassa me emme ole olleet kovinkaan menestyksekkäitä teollisuuspolitiikkamme suhteen. kymmenen prosenttia on tultu taaksepäin vuodesta 2008. Minusta olisi erittäin tärkeää, että me ottaisimme käyttöön niin kutsutut PK-testit jäsenvaltiossa niin, että niitä voitaisiin vahvistaa tässä talous- ja sosiaalikomitea voisi Euroopan tasolla olla tärkeässä osassa, niin että voitaisiin katsoa, toteutetaanko tämä PK-testi oikealla tavalla ja että työmarkkinaosapuolet voisivat tehdä positiivisia ehdotuksia siitä, millä tavalla voitaisiin toteuttaa esimerkiksi yksinkertaisuus Myös monikielinen tällainen online-portaali olisi tärkeä, niin että nähtäisi mitä maat tuovat, vievät, mitä sääntöjä, mitä ongelmia niissä on ja tämä voitaisiin tavallaan klusteroida eri alueille. Että esimerkiksi PK-yrityksille vienti on erittäin tärkeää, koska niillähän on suuri maailma edessänsä ajatellen internettiä ja kansainvälisiä maksujärjestelmiä, pakettijärjestelmiä, joka on ihan räjähtämässä informaatio- ja kommunikaatioteknologian myötä. Tätä kautta meille tulee uusia mahdollisuuksia. On tärkeää aloittaa ihmisistä, ja sen vuoksi Erasmus nuorille yrittäjille on hyvin tärkeää. Eli siis eh, Erasmus-ohjelma nuorille yrittäjille on hyvin erityinen ja se täytyy myös vuoteen 2020 eh, mennessä eh, laajentaa. Me näemme, että ne maat, joissa on jo ongelmia, niissä tämä ohjelma on otettu erittäin hyvin vastaan. Ja me olemme nyt puhuneet, että tästä tulisi Erasmus Mundus-projekti, joka voisi olla koko maailman tasolla käytössä niin, että nuoret yrittäjät voisivat tavata toimittajiaan, ostajiaan, asiakkaitaan, markkinoitaan ympäri maailmaa. Tässä meidän pitäisi myös tukea eurooppalaista kansainvälistä yrittäjäverkkoa Tämähän on aihe, jota voitaisiin, tai asioita voitaisiin maailmanlaajuisesti toteuttaa ja se johtaisi valtavaan menestykseen. Kilpailukyky merkitsee myös sitä, että me tarvitsemme byrokratian leikkaamista, hallinnollista taakkaa on vähennettävä ja tavoitteena olisi, että vuoteen 2015 vähintään 25 prosentilla vähennettäisiin hallinnollista taakkaa. Ja tässä alueiden komitealla voisi olla myös tärkeä rooli ja tehdä ehdotuksia, jotka sitten komissio voisi hyväksyä. Tärkeätä on myös kilpailukykyinen verotus sekä myös konsepti yritysten luovuttamiselle. Kiitos. Kollegi. Kiitos kollega Rybik. Catch the eye-menettely. Seuraavaksi Matvej Kukovic, olkaa hyvä. Hvala Predsedujući, in eh, čestitke dr. Pavlu Rubiku, ker je opravil skupaj seveda še z drugimi izjemno pomembno delo. Niin, haluaisin kiittää esittelijä, hän on tehnyt hyvin tärkeää työtä. Nyt on kysymys tärkeästä asiasta juuri kriisin aikoihin. Tämä työ on hyvin tärkeää, jotta voitaisiin helpommin saada vastauksia siihen, mitä meitä huomenna odottaa. Tämä on se tärkein haaste, mikä meitä huomenna odottaa. Ja no tässä Tästä mietinnöstä löytyy paljon vastauksia tähän kysymykseen. Minä tuen edustaja Ryybigiä, kun hän painottaa koulutuksen merkitystä jo ö, lastentarhasta lähtien, yrittäjähenkeä jo lastentarhasta lähtien. Jo silloin lapsille on annettava rohkeutta, koska ilman rohkeutta ei ole yrittäjyyttä. Ja haluaisin myös sanoa seuraavaa, että eurooppalainen yrittäjäverkko, sen pitäisi kertoa Euroopan parlamentille tulevaisuudessa näistä konkreettisista saavutetuista tuloksista. Mitä on saatu aikaan tämän verkon kautta? Kiitos. Kiitokset. Sitten kollega Regner. Kiitos puhemies. Me haluamme kaikki ryhmät ylittävästi PK yrityksiä ja tarjota niille hyvä toimintakenttä. Ne ovat hyvin tärkeä työnantaja Euroopan unionissa. Enemmän kasvua ja tuottavuuden kasvu ja niillä on hyviä, hyvää työvoimaa ja se on meille erittäin tärkeää. Sen vuoksi me tarvitsemme myös terveitä ja tyytyväisiä työntekijöitä herra Rybikin mietintö antaa kuitenkin minusta komissiolle väärän signaalin. Turvallisuus ja työllisyys äh, näkökannat äh, olette olette määritelleet hallinnolliseksi las, kuormitukseksi. No, työterveellisyys ja turvallisuus ei todellakaan ole mikään hallinnollinen taakka, vaan yksi tärkein pohja. Te sanotte myös, että jäsenvaltiot äh, saisivat, käyttäisivät tätä golden platingia, eli ei mitään parempia äh, terveyden tavallaan työterveyden rajoja. Mutta koskapa työterveysstandardit ovat minimistandardeja, sen vuoksi tarvitaan enemmän tukea työntekijöille ja, pitäisi hyväksyä se, että annetaan enemmän siihen. Sitten kollega Wertman. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Meillä on noin 23 miljoonaa PK-yritystä. Ne työllistävät 75 miljoonaa ihmistä – ja kaiken kaikkiaan tämä on 17 prosenttia Euroopan unionin työpaikoista. Nämä perustiedot ovat eh, todiste siitä, miten tärkeää on, että pk-yrityksiä vahvistetaan. Ne ovat eh, näinä kriisiaikoina avainasemassa Euroopan taloudessa. Ne ovat eh, moottori, joka vie meidät eh, kasvuun ja kestävään kasvuun. Ja kollega Rybik vielä kiitokset hyvin yksityiskohtaisesta mietinnöstä. Kiitos. Kiitokset. Sitten kollega Suber. Obrigada, senhor presidente. Poderíamos eventualmente estar de acordo com este relatório e... Kiitos puhemies. Voisimme yhtyä tähän mietintöön, jossa puhutaan eri toimista, joilla tietoa annetaan niin poispäin. Mutta tässä mietinnössä ei kuitenkaan mainita ollenkaan niitä ongelmia, joita pk-yritysten edessä on. Meillä Portugalissa tusinoittain yrityksiä pannan kiinni päivittäin sen takia, että Troikka asettaa meille niin paljon vaatimuksia. Puhutaan ainoastaan veroista, jotka kohdistuvat yrityksiin ja erilaisista politiikoista, joilla vähennetään sisäistä kulutusta. Vaikka tästä asiasta nyt kauniin sanoin puhutaan, niin on selvää, että jos jatketaan tällaista säästöpolitiikkaa, joista myös toimielimet ovat vastuussa, ei pystytä palauttamaan kilpailukykyä eikä parantamaan yritysten toimintamahdollisuuksia. Jos tämä unohdetaan, niin nyt unohdetaan vain tämä todellisuus, joka on hyvin kaukana mm, toimielinten käytävistä. Mikolasik. Kollega Mikolasik. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Äh, malé a stredné podniky, ich a príležitosti Kiitoksia puhemies. PK-yritykset ja niiden bisnesmahdollisuudet Näiden tulisi olla meidän huomiomme keskuksessa nyt, sillä jos me haluamme toimeenpana kohesiopolitiikkaa, tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee tukea kaikkia alueita Euroopassa. Meidän tulee tukea kilpailukykyä ja monet näistä PK-yrityksistä ovat saaneet melko paljon rahaa kaikenlaisista rahastoista ja ne tukevat työllisyyttä. Esimerkiksi olen sitä mieltä, että meidän tulisi tukea ympäristöystävällisiä pk-yrityksiä, sillä esimerkiksi maanviljelysalalla, jos me tarkastelemme alueellisia ympäristökysymyksiä, ratkaisuja, ne ovat usein tärkeitä. Tämän vuoksi rakennerahastoissa pitäisi olla tarpeeksi varoja tukea pk-yrityksiä. Kiitoksia. Kollegi Mikolasik, es folgt... Kiitos. Sitten Andres Parea. Eh, los datos dicen que el 85% de los... 85 prosenttia työpaikoista on PK-yritysten luomia, näin esittelijä sanoi, mutta kuitenkin yksi neljästä PK-yrityksistä ei toimi kunnolla yhtenäismarkkinoille yksi kahdeksasta ei toimi ollenkaan rajan ulkopuolella. Mitä voidaan sanoa? No voidaan vähentää sääntelyä, hallinnoista taakkaa ja lisätä kansainvälisyyttä. Tarvitaan nuorille Erasmus-hankkeita ja sitten työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Tämä on meille tärkeää, mutta on myös tärkeää miettiä rahoituksen saamista. Tässä on paljon tekemistä, on mietittävä yksityistä tai julkista e, rahoitusta 2020 hankkeita ja on varmistettava se, että pk-yritykset saavat luottoa toisin kuin nyt on saatava rahat liikkumaan sinne päin, missä talous kehittyy ja siksi pyydämme, että pk-yritykset voivat saada rahoitusta toimijakseen. Kiitos, kollega Winkler. Uh, thank you very much, Chairman. Kiitoksia paljon puhemies. Minäkin haluaisin aloittaa kiittämällä kollegamme Paul Rubikia tästä mietinnöstä. Minä olin itse mukana Intan lausunnossa. Haluaisin kiittää teitä vielä yhteistyöstä. Edustaja Rubik korosti jo sitä, että tämä mietintö myöskin koskettaa sitä, kuinka voisimme parantaa pk-yritysten toimintaympäristöä niiden yritysten kohdalla, jotka toimivat jo kansainvälisesti ja pyrimme myöskin puuttumaan esteisiin, jotka estävät pk-yrityksiä toimimasta kansainvälisesti. Uskon, että tuki pk-yrityksille, joita eri yritysryhmät järjestävät tai julkinen sektori järjestää, voisi olla hyvin tärkeää, kun pyrimme luomaan toimintamahdollisuuksia markkinoille pk-yrityksillä. Minä uskon, että uudet jäsenmaat ovat tässä heikommassa asiassa asemassa ja niiden pk-yritysten pitäisi saada helposti saatavaa tietoa. Kansainvälistyminen on erittäin tärkeää myöskin eurooppalaisille pk-yrityksille. Kiitoksia. Vielen dank, Herr Kollege Winkler. Es folgt Frau... Kollega Flašikova Benova. Ďakujem vám pekne, pán predsedajúci. Malé a stredné podniky v Európskej únii zamestnávajú... PK-yritykset Euroopassa työllistävät 75 miljoonaa ihmistä ja ne ovat noin 75 prosenttia kaikista työpaikoista ja niillä on potentiaalia luoda vielä enemmän työpaikkoja varsinkin nuorten työllistämässä. Tiedot osoittavat, että PK-yritykset ovat Euroopan talouden moottori ja ne pystyvät myös taistelemaan sosiaalista syrjäytymistä vastaan sosiaalisen integraation puolesta mutta niillä on kuitenkin hyvin suuria hallinnollisia taakkoja, byrokratiaa ja on hyvin paljon esteitä, kun haluaa perustaa tai kehittää pk-yritystä. Ne eivät saa samalla tavalla lainoja. Niillä on ongelmia myös äh, hallinnollisesti ja ne eivät kykene esimerkiksi rakennerahastoja hyödyntämään ja se tuki, mitä on, niin ei tavoita niitä. Meidän täytyy vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä ja otettava käyttöön keinoja vähentää byrokratiaa. Kiitos. Ja sitten lopuksi kollega Kelly. Kiitos puhemies. On hienoa, että tällä hetkellä juuri puhumme PK-yrityksistä. Haluaisin onnitella herra Ryyvihiä kaikista näistä esille otetuista kohdista ja haluaisin kannustaa saamaan ne täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Ja sitten haluaisin korostaa tiettyjä seikkoja. Ensinnäkin Ryby mainitsi koulutuksen tärkeyden. Tämä unohtuu usein. Minä olen käynyt koulussa kysymässä, mitä he haluaisivat tehdä koulunkäynnin jälkeen ja harvemmin koululainen sanoo haluavansa ryhtyä yrittäjäksi. Ja tässä mielessä ryhmissä no on oikeastaan aloitettava päiväkodista on saatu sellaista kulttuuria, että tähän suuntaan mennään. niin. sitten se, mitä hän sanoi hallinnosta taakasta, tämäkin on hyvin tärkeä. Ja sitten tämä pk meidän on lainsäädännön osalta on niin, että astavan pienet etusijalle ja online-mahdollisuudet pk ovat myös suuria. Tätäkin pitää edistää. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Ich bitte um Nachsichtig. Kiitos. Kollega Tikau, olkaa hyvä tekin, niin saatte puheenvuoron. Mulțumesc, domnule președinte. Paljon kiitoksia, puhemies. Yritykset ja pk-yritykset kärsivät talouskriisin aikana siitä, että rahoituksen saanti on vaikeaa. 85 prosenttia uusista työpaikoista, jotka luodaan Euroopan unionin sisällä vuosina 2010-2012, ovat syntyneet PK-yrityksissä. Tiedätte, että PK-yritykset ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionin taloudessa. Ja 25 prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista on PK-yrityksissä. PK-yrityksiä tulee tukea paikallisella, alueellisella ja eurooppalaisella tasolla. Näiden pk-yritysten täytyy päästä kansainvälisille markkinoille, Euroopan markkinoille ja kolmansien maiden markkinoille. Teollisuustekijän oikeuksia tulee suojella ja parempi pääsy informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan tulee taata. Meidän tulee tukea yritysten kilpailukykyä kaikkia yrityksiä ja sellaisia toimia, jotka tekevät rahoituksen saannin paremmaksi. Kiitoksia. Kiitos ja näin. Äh, me todellakin olemme päättäneet Catch the Eye-menettelyn ja sitten lopuksi puheenvuoron saa vielä komission jäsen Piibal. Uh, Puhemies, hyvät edustajat, komissio haluaisi kiittää Paul Ryybihiä ja kaikkia muitakin meppejä, jotka ovat auttaneet mietin laatimisessa. Tämä osoittaa, että parlamentti on kovasti sitoutunut pk-yritysten hyväksi. Puhutaan pk-yritysten kansainvälistymisestä ja hyvästä lainsäädännöstä. Te olette aivan oikeassa. PK-yritykset ovat talouden ydin. Ne tarvitsevat kaksi kolmasosaa yksityisen sektorin eh, työpaikoista ja suurin osa lisäarvoista. 85 prosenttia uusista työpaikoista on viime vuosina syntynyt niiden piirissä. Mutta kriisi on kuitenkin kovasti vaikeuttanut niiden tilanteen. Tarvitsee nyt apua uusiin haasteisiin vastattaessa. Voimme vakuuttaa, että uusi PK-strategia keskittyy sellaisiin toimiin, jotka ovat myönteisiä PK-yrityksille eri tavoin. Myös rahan käytössä halutaan yksinkertaistaa menettelytapoja ja yhden luukun toimintoja. Tämän lisäksi annamme tukea ja palveluita, joissa huomioidaan PK-yritysten luonne EUn tasolla, jos ajatellaan, ja myös tämä COSME-hanke, joka korostaa kilpailukykyä. Rybihin mietinnössä pyydetään kansainvälistymistrategiaa PK-yrityksille. Komissio on täysin samaa mieltä. Tällä hetkellä ainoastaan 14 prosenttia PK-yrityksistä vie unionin kolmansiin maihin tuotteitaan. Ja kaikki tiedämme, missä hyvät mahdollisuudet piilivät nopeasti kasvaissa maissa Aasiassa – Afrikassa ja Amerikassa. OECDn että 9 prosenttia maailman kasvusta 2012 tapahtuu Euroopan ulkopuolella. Komissio pyrkii juuri tunnistamaan, minkälaisia puutteita on tuolle yrityksille. Kun tämä kartoitus tehdään, niin tulokset julkaistaan joulukuussa. Ensi vuonna sitten esitämme konkreettisia toimia, joihin Euroopan tasolla, jotta voidaan huomioida pk-yritysten ongelmat kentällä. Voi kuitenkin vakuuttaa, että aiomme jatkaa tämänhetkisiä hyviä aloitteita, kuten yritysten Eurooppa-verkostoa, kumppanuuksia ja myös helpdeskiä ja kolmansien maiden pk-yritysten tukitahoja. Tässä yhteydessä haluaisin myös viitata siihen, mitä varapuheenjohtaja Jean on sanonut. Meksikossa ja Kolumbiassa on käyty tänä vuonna ja nämä kaikki käynnit olivat oikein myönteisiä. Sieltä saatiin myönteistä palautetta ja saatiin aikaiseksi sopimuksia esimerkiksi PK-alalla ja teollisuusyhteistyössä. Jos ajatellaan sitten hallinnollisen taakan vähentämistä, no tämä on kaikille tärkeää komissio haluaa parantaa PK-testin käyttöä vaikutusarvioinnissa, mutta tehän tiedätte, että PK-yritykset vielä kärsivät hankalista säännöistä ja siksi komissio tekee läheistä yhteistyötä PK-yritysten ja niiden järjestöjen kanssa, jotta voidaan identifioida ne kymmenen lainsäädännön tekstiä, jotka ovat kaikkein suurimpia taakan aiheuttajia. Tämä konsultaatio jatkuu jouluun asti, nyt on toittava nopeasti. Tällä tavoin voidaan päästä ongelman ytimeen. Me aiomme käydä läpi nämä hankalat äh, lakitekstit ja mietimme sitä, voidaanko PK-yrityksille antaa omia toimintatapoja, kunhan huomioidaan aina terveys- ja turvallisuusnäkökohdat myös mutta jatkossa annetaan aina kohdennettua tukea pk-yrityksille. COSME edistää pk kilpailukykyä ja rahoituksen saantia ja yritysten Eurooppa-verkostoa. COSMEn tavoitteena on myös parantaa EU-yritysten kestävyyttä ja markkinoille pääsyä. Kaikki nämä prioriteetit on mainittu teidänkin mietinnössänne. Meillä on Kosme ja Erasmus yrittäjille, jonka herra Ryvi mainitsi erityisesti, ja siksi Kosmella halutaan tukea niitä poliittisia prioriteetteja, joita te korostitte näin säästöaikoina. Huomioimme myös sen, että pyysitte, että tälle tärkeälle ohjelmalle varattaisiin yhä lisää varoja puheenjohtaja Barroso on monta kertaa korostanut sitä, että pk-yritykset ovat hänen painopisteensä kohteita ja hän on todella valmis tekemään kaiken mahdollisen niiden edistämiseksi. Kiitos. Kiitos komission jäsen Piebalgs. Keskustelu on päättänyt ja äänestys kuten muissakin asioissa huomenna epätavalliseen aikaan kello 18. Sitten seuraava asia esityslistalla on äh, Kristina Ojulainen mietintö Sergei Magnitskin tapauksessa osallisia Venäjän viranomaisia koskevat yhteiset viisumirajoitukset. Esittelijä neljä minuuttia, olkaa hyvä.